Ensinnäkin äh, tekstin laatijat ensimmäiseksi Schlüter. Tack, herr ordförande. Det är inte ofta vi kan stå här i kammaren och glädjas. Kiitokset, puhemies. Kovinkaan usein ei käy niin, että voi seisoa täällä ja olla iloinen siitä, että sota on päättynyt. Mutta 2009 tosiaan sota päättyi ja 2010 sitten perustettiin sovintokomitea Sri Lankaan ja miinojen raivaus on alkanut myöskin tällä välin. Ja elokuussa sitten asetettiin totuuskomissio selvittämään ihmisten katoamisia ja sitten järjestettiin myöskin uudet vaalit provinsseissa. Mutta sitten toisaalta on vielä tummiakin pilviä taivaalla, koska samalla on kuitenkin havaittu, että uusia konflikteja kuitenkin vielä ilmenee, seksuaalista väkivaltaa, uhkauksia ja sitten meillä on erityisesti hyvin haavoittuvassa asemassa olevia sotaleskiä. Ja sen takia Sri Lankalla täytyisi välittömästi tarttua näihin ongelmiin ja tarvitsisimme sellaisen lautakunnan, joka varmistaa sen, että molempien konfliktiosapuolten rikokset, rikoksista joutuu edesvastuuseen ja oikeus tapahtuu. YKssa lahditaan asiasta tutkimus ja se onkin tarpeen. Muuten YK pitäisi asettaa oma totuuskomissionsa. Meidän pitää saattaa vastuutahot oikeuden eteen. Joskus on helpompi unohtaa vain menneet ja jatkaa kuin selvittää totuus, mutta nyt Sri Lankan pitäisi kuitenkin pystyä takaamaan parempi tulevaisuus.